huomenna kello 12 jälkeen. Ja seuraavaksi siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Euroopan komission varapuheenjohtajan lausuma. Którą reprezentować w czasie debaty będzie... E, ja neuvostoa edustaa Leskevicius, Liettuan ulkoministeri. Tässä lausunnossa käsitellään asevientiä ja neuvoston yhteiseen kannan täytäntöönpanoa. Ja saamme ensiksi kuulla ministerin kannan. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Mr. President, honorable members. Arvoisa ministeri, arvoisat jäsenet. Kiitoksia, että annoitte mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia tästä EUn jäsenvaltioiden yhteisestä kannasta ja korkean, komission korkean edustajan yhteisestä kannasta koskien YUTVn täytäntöönpanoa ja nimenomaan aseviennin harmonisointia. Se on peräisin 98 vuoden EUn käytännesäännöissä YUTPn täytäntöönpanoa koskevasta 2008 vuoden yhteistä kannasta aseviennistä oli tarkoitus tehdä sillä tavalla läpinäkyvämpää ja turvallisempaa vaatimalla EU-ssa tapahtuvan aseviennin äh, etukäteislupamenettelyä. Tällä tavalla varmistetaan, että naapurimaiden oletetaan parantamaan asevientiä koskevaa lainsäädäntöä ja jäsenvaltioita jäsenvaltioita pyydetään noudattamaan tai vaaditaan noudattamaan tiettyjä parametreja koskien kansainvälistä humanitaarista lakia ja oikeutta. Ja on arvioitava aseviennin vaikutus alueelliseen turvallisuuteen ja aseellisten konfliktien laajentumiseen. Arviointi tapahtuu tapauskohtaisesti. Ja tämä tarkoittaa sitä, että asetyypit ja määrät ovat sellaisia, jotka täytyy ottaa huomioon. Ja se tarkoittaa sitä, että tietty, tietty ase tietty asevienti tiettyyn maahan ei tarkoita välttämättä sitä, että kyseinen maa olisi aseen vientikiellon kohteena. EUlla on säännöt olemassa yhteisen kannan mukaisesti ja se koske, koskee äh, niitä ase, aseita, joita voidaan viedä. Meillä on yhteinen kanta, jonka myötä pyritään vähitellen harmonisoimaan EUn jäsenvaltioiden kansallinen asevienti. Ja tämä tapahtuu erityisesti sen mekanismin kautta, jolla taataan, että jokainen jäsenvaltio, joka tekee asevienti päätöksen voi konsultoida samanlaisen päätöksen aikaisemmin tehnyttä jäsenvaltiota niin, että tiettyyn maahan suuntautuvat asevientitapahtumat voidaan äh, yhdenmukaistaa. Yhteinen kanta edustaa hyvin pitkälle kehittynyttä eh, instrumenttia asevientivalvonnassa. Ja siinä on nimenomaisia sääntöjä koskien sen täytäntöönpanoa, jotka pitäisi pitää mielessä, kun sen toimintaa arvioidaan. Yhteinen kehys eh, koskee 28 jäsenvaltiotamme siten, että jokainen jäsenvaltio tekee kuitenkin omat kansalliset päätöksensä itsenäisesti. Ja tämän seurauksena jäsenvaltioiden tekemät päätökset voivat olla eriä ja johtaa eri tulokseen. Ja voitaisiin väittää, että tämä prosessi on yhdenmukainen, mutta kuitenkaan jäsenvaltiot eivät välttämättä suorita riskinarviointia samalla tavalla. Tämä on tärkeä aspekti, joka pitäisi pitää mielessä, kun mietitään, mitä velvoitteita yhteisestä kannasta jäsenvaltioille tästä koituu ja kun arvioidaan sen mahdollisia rikkomuksia. Jäsenvaltioilla on samanaikaisesti vastuu asevientipäätöksistään ja se tarkoittaa, tai se liittyy siihen, että yhteisessä kannassa on hyvin tärkeät avoimuusmääräykset. EU ja jäsenvaltiot joutuvat laatimaan hyvin yksityiskohtaiset vuosikertomukset aseviennistä ja nämä raportit ovat hyvin korkean standardin mukaisia liittyen nimenomaan saatavissa oleviin tietoihin. Siinä tämä, tämä antaa erittäin hyvän työkalun kansalaisyhteiskunnalle ja myöskin Euroopan parlamentille valvoa aseviennin lainmukaisuutta demokraattisesti. Ja sitten muutama sana yhteisen kannan uudelleen tarkastelusta vuonna 2009. Uudelleentarkastelu alkoi 2012 vuoden alussa. Ensin lähetettiin kaikille EUn jäsenvaltioille yksityiskohtainen kysely, johon nämä vastasivat, ja alustavan arvion perusteella neuvoston 2012 saatiin alustavat tulokset ja todettiin, että täytäntöönpanossa tarvitaan vielä tehokkuusta. Neuvoston työryhmä työstää edelleen vielä yhteisen kannan kehittämistä esimerkiksi tiedon jakamisesta arkaluonteisiin kohteisiin suuntautuvien asevientiprojektien kohdalla. Jaetun informaation lisäarvo on hyvin tärkeää ja tämä täytyy perustua jäsenvaltioiden tehokkaampaan tiedonjakoon. Nämä parannukset pitäisi näkyä muun muassa päivitetyssä käyttäjäoppaassa ja myöskin suuntaviiva-asiakirjassa, joka on täytäntöönpano koskeva ja Euroopan parlamenttia informoidaan asiasta asianmukaisesti asian kehittyessä. Myöskin NGOiden kanssa puolivuosittain jaka, järjestettävistä kokouksista. Ja on muistutettava, että yhteinen kanta on sovellettavissa myöskin monissa kolmansissa maissa, lähinaapurivaltioissa. EUlla on ollut pitkäaikainen ohjelma tämän edistämiseksi. Neuvoston viimeisin päätösasista tehtiin marraskuussa 2012 ja siinä osoitettiin 1,8 miljoonaa euroa tähän tarkoitukseen. Ja lopuksi EUlla on, EU on ollut etulinjassa edistämässä asevientivalvontaa maailmanlaajuisella tasolla asevientisopimusneuvotteluissa YKssa. Toinen huhtikuuta 2012 YK hyväksyi asevientiyleissopimuksen ja tämä on aivan tärkeä virstanpylväs koko tällä sääntelyalalla. Siinä on tärkeät parametrit määritelty, jotka syve, jossa, jota on sovellettava kaikissa jäsenvaltioissa. Tällä edistetään kansainvälistä rauhaa ja vakautta ja estetään inhimillistä kärsimystä maailmassa. Jotta sopimus astuisi voimaan, sen täytyy, ar- äh, se täytyy ratifioida ainakin 50 jäsenvaltiossa ja YK on halunnut tämän saada aikaiseksi. Ja teillä, hyvät jäsenet, on merkittävä rooli tämän aikaansaamisessa. ATT-sopimus on hyvin tärkeä asiakirja ja EUn jäsenvaltiot ovat tärkeässä roolissa niin ikään. Toivomme, että tämä saadaan etenemään mahdollisimman nopeaksi ja toivottavasti 28 jäsenvaltiota saavat tämän asiakirjan ratifioitua niin, että merkittävä kynnysmäärä ratifioineita valtioita saadaan täyttymään. Ja Kiitokset ja sitten Gaalen Orka. Waffen sind keine Waren. Kiitos. Wenn sie fall... Kiitos puhemies. Aseet eivät ole mikä tahansa myyntituote. Jos ne päätyvät väärin käsiin, niin ne aiheuttavat paljon haittaa ja vaaraa. Ja siitä syystä ja aseita voidaan myös tietysti käyttää demokraattisten valtioiden puoltamiseen ja myös tietysti tarjota mahdollisuus uudelleen saada käyttöön itsemääräämisoikeus. Meidän täytyy joka tapauksessa saada yhteiset säännöt, yhteiset ähm, lupamenettelyt aseiden ja ammusten vientiin vielä ei ole muualla toimittu sillä tavalla kuin me olemme toimineet. Kolmannet valtiot voivat myös ottaa tästä mallia. Meillä on tuo vuoden 2008 kehys. Siinä on kahdeksan eri arviointikriteeriä. Puheenjohtaja onkin, puhe, puheenjohtajavaltio onkin puhunut tästä asiasta miten neuvosto käyttää kriteereitä keskustelussaan. Me parlamenttina emme ole tässä asiassa yhteispäätösmenettelyssä, sillä se, tämä asia ei ole sinänsä yhteisöjen toimivaltaan kuuluva asia. Tämä on jäsenvaltioiden oma, oman toimivaltaan kuuluva asia yksittäisissä tapauksissa. Meillä on kansallisissa parlamenteissa kuitenkin kollegoita, joiden huomio meidän täytyy kiinnittää tähän asiaan, sillä kansalliset parlamentit voivat vastata siihen, että valtioiden lainsäädäntö vastaa vaatimuksiamme. Unionitasolla meidän täytyy toimia yhteisesti. Meidän täytyy toimia korkeatan tason edustajan kautta, mutta parlamentti haluaisi saada tietää, mitä tehdään tällä alalla ja säännöllisesti. Meillähän on tuo asekauppasopimus myöskin, joka kohta puoli tulee voimaan keskusteltavaksi tänne. Kiitos Gaaler ja Koppa. Siis- Kiitos rouva puhemies. Se, että yhteistä kantaa kunnolla sovelletaan, ei ole tekninen kysymys, vaan hyvin poliittinen, tärkeä poliittinen kysymys, jotta todistettaisiin, että olemme johdonmukaisia näissä sitoumuksissa, kun kysymys ihmisoikeuksien puolustamisesta ja myöskin vuosituhannen kehitystavoitteista. On häpeällistä, että EPP ja myöskin Alden hiljaisella suostumuksella on vaikuttanut Singer mietinnön äänestyksessä valiokunnassa nyt. Mm, tässä ei ole mitään näitä sisältöongelmia. Itse asiassa he eivät halua todellista aseten vientivalvontaa. Ja tässä on ero meidän välillä. Me haluamme korostaa tätä ilman sarvia ja hampaita. Haluamme, että mitään tällaista tekopyhyyttä ei ole suurien asetuottajien suhteen, vaan että ollaan avoimia ja että sovelletaan tätä aseten vientikieltoa, kun kysymys on diktatuureista, on myöskin epäilyä siitä, tai e, myöskin siinä tapauksessa on epäilyä siitä, että näitä aseita käytetään väärin tarkoituksia. Hyväksyttekö sinisen kortin? Selvä, olkaa hyvä. Oui, je vous donne la parole. Niin, olkaa hyvä. Monsieur Lisek. Pani poseł, bardzo panią szanuję, ale chciałem tylko zapytać. Niin, puhemies, arvostan teitä kovasti, mutta tahtoisin kysyä, muistatteko AFET-valiokunnan kokouksessa keskustelun asiasta, ja silloin tämä ehdotus ei tullut hyväksytyksi. Sitä, sen puolesta suorastaan kukaan ei äänestänyt, yksi äänesti tyhjää ja kaikki puolueen ryhmät äänestivät tätä vastaan. Rakkaat kollegat, jos nyt muistatte hyvin, niin te veditte pois tukenne tältä mietinnöltä, josta nyt olemme samaa mieltä. Ja kaikki täällä muistavat oikein hyvin, mitä tapahtui. Niin, että ei nyt lähdetä näitä asioita uudelleen repimään auki. No niin, ja seuraavaksi Nikolai kaksi minuuttia alde considers that we need a better and real implementation of a common alde on sitä mieltä että meidän täytyy toimia kestävästi siten, että se palvelee myös teollisuutta. Osa tästä aloitteesta ja siinä esitetyistä ehdotuksista ovat mielestämme realistisia aseet eivät ole samanlaisia kuin muut myytävät tuotteet, mutta me tarvitsemme kaikille jäsenvaltioille takeet siitä, että mitkään ongelmalliset ähm, järjestöt tai puolisotilaalliset järjestöt eivät ole näiden kauppasopimusten takana meidän ei pitäisi hyväksyä minkäänlaista radikaalia lähestymistapaa tähän asiaan. Täytyy yhtenäistää työtämme yhteisen kannan eteen ja tarjota Euroopan puolustusvirastolle mahdollisuuksia myös täytäntöönpanna tätä tekstiä. Ongelma on äh, juuri muun muassa unionin puolustusteollisuuden innovaatiot. Minun mielestäni tämä ehdotus todella konsolidoi myös meidän teollisuuttamme mutta tämä yhteinen kanta on siis askel eteenpäin ja meidän täytyisi toimia realistisemmin ennen kuin vaadimme enemmän. Kiitokset Nikolai ja Grunberg, olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Thank you, Madam Chairman and dear colleagues. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Tämä on hyvin eri erityislaatuinen tilanne ja, tilanne. Haluaisin muistuttaa, että EUlla on yhteinen kanta aseviennistä ja se on aivan omanlaisensa sopimus ja poliittinen väline, joka esittää selkeät kriteerit EUn asen viennille. YK hyväksyi tänä vuonna myöskin asekauppasopimus. Tämä on positiivinen trendi. Me haluamme ja tarvitsemme lisää sitoumusta ja edistystä tällä alalla. Meillä on kaksi päätöslauselmaa SND ja Vihreät ja GUE on laatinut niistä yhdestä yhden ja siinä pyritään vahvistamaan esimerkiksi korruptiosta, avoimuudesta ja sovel- kriteerien yhtenäistä soveltamista. Toinen päätöslauselma, joka on ALDEN, EPPn ja ECRn laatima, katsoo yhteisen kannan riittäväksi. Paradoksaalisesti tämän kuitenkin askel taaksepäin toisin kuin kaikki jäsenvaltiot, jotka ovat allekirjoittaneet yhteisen kannan. Katsoisin, että EPP ALDE päätöslauselma on ihmisoikeuksia halventava. Ihmisoikeudet ovat yhteisen kannan ytimessä ja myöskin asekauppasopimuksen uusi ulottuvuus. Ja erityisesti Pohjois-Afrikassa ja Keski- Lähi-idässä tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Sinnehän EUn asevienti suuntautuu. Ihmisoikeudet ovat EPP-ALDE-päätöslauselmaehdotuksessa täysin näkymättömissä. Totean, että Euroopan parlamentti on ideologisesti jakautunut ihmisoikeuksien puolustamisen ja soti, sotateollisuuden intressien välillä. Ja huomenna on aika sitten näyttää, kumman puolella seisotte. Kiitokset ja sitten Vlasak, olkaa hyvä. Äh, vážená paní předsedající, dámy a pánové. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tämän aiheen yhteydessä haluaisin ottaa esille erään ongelman, kysymys ole pelkästään vain viejistä Tsekissä. Mehän olemme sisämaassa ja senpä takia me joudumme käyttämään viennissä muiden maiden satamia, vaikkapa Puolan tai Saksan satamia. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitsemme ylimääräisen hyväksynnän tälle ja senpä takia nämä lisenssi- ja lupakysymykset ja alkuperäkysymykset ovat jääneet varjoon. Tämä on täysin poliittisesti motivoitunut asia. Hyvin usein tämä johtaa koko prosessin viivästymiseen tai siihen, että lupa evätään kokonaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kustannukset ovat paljon suurempia ja yrityksistä tulee kilpailukyvyttömiä. Ne joutuvat kärsimään suuria vahinkoja, vaikka tämä suuren lisäarvon teollisuus takaa kuitenkin kymmenet tuhannet työpaikat meidän maassamme. Ei voida hyväksyä sitä, että tällaiset eh, sisämaavaltiot joutuvat näin syrjettyyn asemaan, kun kysymys on aseiden viennistä. Sen takia pyytäisikin, että kaikissa yhteyksissä vahvistettaisiin se, että saammeko erillisen hyväksynnän siitä, onko tämä suhteellista ja onko tämä samassa linjassa kuin 36 artikla perustamissopimuksessa. Kiitokset Vlasak ja Lösing, olkaa hyvä. Kiitokset Malissa käytettiin saksalaisia aseita, ranskalaisia sotilaita vastaan Katarissa. Myös ähm, on käytetty äh, eurooppalaisia aseita, eurooppalaisia sotilaita vastaan. Tämä on aivan absurdi tilanne. Teknologia, aseteknologia tietysti kehittyy jatkuvasti. On ikävää, että nämä aseet päätyvät ähm, itsevaltaisten hallitsijoiden piiriin, koska ihmiset sitten menettävät henkensä sen takia. Tämän välttämiseksi Eurooppaa, Euroopan unioni on hyväksynyt vuonna 2008 oman tekstinsä tästä asiasta. Toki tiedämme, ettei se auta pätkääkään, sillä kauppa on mainio tulon lähde ja myös voi luoda kumppanuuksia tiettyjen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi tähän liittyy myös Saudi-Arabian tilanne ja sinne suunnatut aseet. Meidän täytyisi tehdä paljon tehokkaampia ehdotuksia, ehdotuksia jotka saisivat laajan tuen eri kansalaisjärjestöiltä ja koko kansalaisyhteiskunnalta Euroopan unionin täytyy toimia rauhanomaisesti perustavien arvojensa mukaisesti. Me voimme nyt äänestää tämän päätöslauselman puolesta. Toki vihreiden ja sosiaalidemokraattien ehdotuksen nimittäin me olemme päässeet muutamiin yhteisymmärrykompromisseihin. Lisek puhui muun muassa siitä, että konservatiivivoimat ovat va- porantaneet tekstiäni niin, niin hyvin, että sitä ei voida vastustaa, mutta silti äänestitte sitä vastaan. Voisitte ehkä vastata tähän, jotta keskustelu saadaan oikeille raiteille. Kiitokset ja sitten Salavrakos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαδραματίσει Niin, EU on ollut aivan äärimmäisen tärkeässä roolissa alueellisella tasolla, mutta myöskin kansainvälisellä tasolla aseviennissä. Jo 2008 neuvosto hyväksyi asevientiä koskevan käytännössäännön ja siinä määritettiin kahdeksan kriteeriä viennille. Viime vuosina on pyritty yhä enemmän harmonisoimaan jäsenvaltioiden politiikkaa asevientiä koskien. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan viimeaikaiset tapahtumat ovat perustavanlaatuinen todiste siitä, että jäsenvaltiot voivat osoittaa nyt, että he ottavat vakavissaan ihmisoikeusasiat prioriteettina. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia aseviennin suhteen, erityisesti Syyriaan, jonne, jossa tilanne pahenee päivä päivältä. On olemassa kourintuntava riski siitä, että erilaisille ryhmille toimitettavat aseet joutuvat käyttöön tai päätyvät muiden tarkoitusperien ja tahojen käyttöön. Silloin kun on konflikti, niin minä näen kyllä aina, että aseita viedään yhä enemmän ja monimutkaisempia aseita viedään ekstremismien käsi. ekstremistien käsiin. Kiitos puhemies, arvoisa ministeri, hyvät naiset ja herrat. Me kaikki varmasti haluaisimme elää maailmassa, jossa valitsisi rauha, jossa kukaan ei taistelisi toista vastaan ja joka olisi aseeton. Olen täysin samaa mieltä edellisten puhujien kanssa, mutta tällaisessa maailmassa emme elä. Ja näin meidän pitäisikin korostaa sitä, että Euroopan unioni Euroopan unionilla on kaikkein ainutlaatuisin järjestelmä maailmassa, järjestelmä, jossa valvotaan aseiden vientiä. Ja tällainen valvontajärjestelmä ei ole käytössä Kiinassa, Venäjällä eikä Yhdysvalloissa ei missään muussakaan maassa, jossa asioita tuotetaan paljon. Euroopan unioni siis on esimerkki maailmalle. Ja tästä syystä meillä kenties on kollegoiden kanssa erilaisia näkemyksiä, mutta uskon, että tämä vielä riittää. Yksikään maa EU:ssa ei ole vienyt aseita maihin, joissa olisi sotilaallisia konflikteja tai satoja. Tämä on perimmäinen periaate, jota kaikki noudattavat Euroopan unionissa. Kaikki jäsenvaltiot noudattavat sitä. Ja Euroopan unioni, on hyvä muistaa, että tämä on osaltaan myötä vaikuttanut siihen, että saatiin nuo kansainväliset standardit aikaiseksi, koska aloitehan tuli jäsenvaltioilta Ehm, tuo asekauppa sopimus, joka huhtikuun alussa, alussa YK siis hyväksyttiin. Tämä on hyvä muistaa ja tätä vakautta on vaalittavaa. Uskon olemme varmasti myöskin kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, että tämän tyyppinen valvonta toimii sitä vastaan, että toimitaan rikollisesti. Kiitokset. Ja Gomes, olkaa hyvä. Euroopan unioni pitää torjua asekauppaa, joka herättää vain uusia konflikteja pitkin poikin maailmaa. Ja tämä teknologia vain auttaa diktatuureja ja itsevaltiaita meidän täytyy valvoa, mihin nämä aseet päätyvät joita Euroopan unionista viedään. Jäsenvaltiot eivät ole välttämättä toimineet valvonnassaan kovinkaan hyvin. Me haluamme toimia johdonmukaisesti. Tässä on unionin luottamus kyseessä ihmisoikeudet ja demokratian vakauttaminen ovat esillä tässä huomisen päätöslauselmassa. Kyse on nimenomaan avoimuudesta ja aseviennin avoimuudesta, tietojen vaihtamisesta ja erityisesti tietojen välittämisestä niistä maista, jotka ovat kriisin tai konfliktin partaalla. Tässä täytyy jatkuvasti puhua julkisen puolen tai yksityisen puolen toiminnasta tällä alalla. 2009 meillä on viimeinen korkean edustajan kertomus asiasta. Me tarvitsisimme päiviteltympää tietoa asiasta. Kelam, olkaa hyvä. The EU's EUn viisi vuotta vanha yhteinen kanta on jotakin ainutlaatuista maailmassa, joten voimme olla tyytyväisiä yhtäältä merkittävään edistykseen, jota on saavutettu, mutta se ei tietenkään riitä. Tosiasia on, että EU on maailman toiseksi suurin aseiden viejä tämä trendi on vahvistunut entisestään EUn sisäisen puolustustarpeen takia ja vähentyneen puolustusbudjetin takia. Ja tämä kannustaa lisäämään asevientiä EUn ulkopuolelle, eikä aina ole kovin selvää, missä ja miten näitä aseita käytetään. Ja tästä syystä tarvitaan johdonmukaisuutta. Ensimmäinen tavoite on vähentää olemassa olevia eroja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yhteisen kannan välillä. On totta, että aseviennistä on tullut avoimempaa, mutta Käytettävissä olevat tiedot ovat vielä epätäydellisiä ja vaihtelevia. Meidän täytyy saada selville, kuinka yhteistä kantaa käytännössä sovelletaan jäsenvaltioiden järjestelmien puitteissa. Kapasiteetti arvioida aseviennin valvontaa täytyy saada korkeammalle tasolle, mutta lopullinen vastuu on jäsenvaltioilla, jotka antavat tai ovat antamatta asevientilupia. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Kukanille, koska edustaja Arlakki ei ole paikalla. Madam President, Mr. Minister. Kiitoksia puhemies, hyvä ministeri. YK on tärkeyden ja sen asekauppasopimuksen alleviivaaminen on tärkeää. Tämän sopimuksen tulisi luoda enemmän läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta eurooppalaisille aseviejille erityisesti koska Euroopan unioni on yksi maailman suurimpia aseiden viejiä. Meillä on vastuumme taata se, että nämä aseet eivät aiheuta tai pahenna alueellista epätasapainoa tai sekaannu konflikteihin. Välillä jäsenmaiden on ymmärrettävästi vaikea kuulla neuvoston yhteistä kantaa, sillä sitä tulkitaan erilaisin tavoin. Nämä huolet erityisesti koskettavat kriteeri neljää, jonka mukaan jäsenmaan pitäisi kieltäytyä antamasta vientilisenssiä, jos on riski, että aseita käytetään muuhun tarkoitukseen kuin kansalliseen puolustukseen tai jos on olemassa riski, että aseet vaikuttavat alueelliseen tasapainoon haitallisesti. Meidän tulisi tämän lisäksi myöskin luoda enemmän julkista läpinäkyvyyttä jäsenmaissa aseiden viennin suhteen ja vaatia julkisia raportteja. Meidän tulisi olla enemmän huolissamme Euroopan unionin aseiden vientipolitiikasta. Se vaikuttaa Euroopan unionin ulkosuhteisiin ja toimintaan ja alueelliseen tasapainoon. Jotta voisimme parantaa Euroopan unionin aseviennin legitiimiyttä, on tärkeää, että jäsenmaat täytäntöön panevat neuvoston yhteistä kantaa sellaisena kuin ASE-kauppasopimuksessa on vahvistettu. Sanat paperilla merkitsevät vähän, ellei niitä täytäntöön panna. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Hovit kaksi minuuttia. Thank you very much, President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tällä hetkellä Kairossa on levottomuuksia, joten tämän takia pitää katsoa tarkkaan myöskin asioiden käyttötarkoitusperiä, missä ne käyttää ehkä huomenna sitten. Puhemies, tämä on ensimmäinen tilaisuus puhua asekauppasomuksesta ja katsoa myöskin Euroopan roolin saavutuksia tällä alalla sekä kansalaisjärjestöjen, Oxfamin, Amnesty International muiden toimia. Uskoisin, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana ja Espanja – on ainoa valtio, joka noudattaa ihmisoikeuskriteeriä, ja meidän pitäisi pyytää kaikkien muiden jäsenvaltion toimimaan samalla. Pohjois-Korea ja Syyria ovat tätä sopimusta vastaan, joka osoittaa sen, että me olemme kyllä oikealla puolella asevientisomusta. Myöskin UK-hallitus ja minun oma puolioni ovat luoneet säännöt tähän liittyen mutta meidän pitäisi katsoa myöskin asiaa yhteisen kannan pohjalta. Kansalaisyhteiskunnalle on kierrottu uudistuksesta kuuden kukan aikana käydyissä keskusteluissa kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja pitää myöskin jatkaa näitä ulkoisia neuvotteluja edistyksen liittyessä, liittyessä. Miten puhemies voi puolustaa sitä, että ihmisoikeuskriteerejä ei ottaa huomioon tässä? kollega juuri Varantar Ashton painotti omassa kannanotossaan. Tietenkin täällä pyritään avoimuuteen, mutta meidän pitää katsoa tällaista tietokanta-asiaa ja ehkä pitää myöskin tehdä enemmän valvonnan kehittämiseksi. Leipopuolue on tehnyt suunnitelmia tämän puhtaasti myöskin, myöskin USA pyrkii tekemään riippumattomaan aseviennin tarkastelua ennen kautta ja meidän pitäisi ilmoittaa näistä lupien epäämisestä. Meidän pitäisi luoda sääntöä, että 50 000 pistoja jotka on viety Egyptiin viime vuokisena, niin toivottavasti ne itse ei käytä väärin tarkoitusperin. Jotta ei tule aiheuttamaan se, että tulemme vielä tätä... Ähm, Kiitos. Edustaja Preda, kaksi minuuttia. President, industria de armament are un caracter strategic, la nivelul Uniunii Europene. Kiitoksia puhemies. Aseteollisuudella on strateginen osa Euroopan unionissa ja monissa jäsenmaissa se on tasaisen tulon lähde. Euroopan unioni on toiseksi suurin aseiden viejä maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen ja tilastollinen luonne ei kuitenkaan ole mikään syy sille, ettei läpinäkyvyyttä luoda. Jäsenmaiden täytyisi noudattaa yhteisiä raportointistandardeja, kun tarkastellaan lisenssejä tällä alalla. Meidän tulisi myöskin ottaa huomioon se, minkä tyyppisiä tuotteita viedään. Kun puhumme aseiden viennistä, meidän täytyisi tutkia, mikä niiden tarkka loppukohde on. Ja jos aseita viedään tiettyyn maahan, ne saattavat tämän jälkeen siirtyä sieltä toisille alueille ja ruokkia alueellisia konflikteja. Laillisesti jäsenmaista vietyjä aseita saattaa päätyä totalitaarisiin hallintoihin ja niillä voidaan käyt- niitä voidaan käyttää protestien tukahduttamiseen. Korruptio on luonnollisesti osa ongelmaa aseiden viennissä ja tämän vuoksi Sopimuksen allekirjoittaminen on hienoa. Se tulee vähintämään kontrollitarvetta ja parantamaan läpinäkyvyyttä tällä hyvin arkaluontoisella alalla. Olen tyytyväinen siihen, että monet jäsenmaat ovat allekirjoittaneet nämä sopimukset ja 26 allekirjoittajamaista on jäsenmaita Euroopan unionissa. Toivon, että muut maat pian seuraavat esimerkkiä, allekirjoittaneen esimerkkiä. Asekauppa merkitsee sitä, että meidän täytyy pohtia kaikkia näitä mainittuja seikkoja ja on selvää, että ponnistuksia täytyy tehdä ongelmien ratkaisemiseksi. Nyt menettely ilman äh, puhujalistaa. Edustaja Tusas aloittaa. Ένωσης για τις εξαγωγές όπλων σε τρίτες χώρες είναι άμεσα συνδεμένη με την υπεριαλιστική στρατηγική. Κοίταξια äh, vieti kolmansiin maihin on myöskin kiinteästi liittynyt imperialistiseen strategiaan, ja kuinka EU on erilaisissa sodissa mukana. EU ja jäsenvaltiot pyrkivät myöskin kansainvälisellä tasolla toimimaan ja näin vahvistamaan suurten yritysten monopolia. Euroopan unioni näkyy myöskin Syyriassa ja sen tilanteessa. Saks, brittilehti Daily Telegraph on puhunut siitä, että 2500 tonnia aseita vietiin Kroatian lentokentän kautta Syyrian käsiin. Ja tutkimuksia jatketaan vuonna 2013. Kroatia liittyi Euroopan unioniin ja tämän maan infrastruktuuria kuitenkin käytettiin hyväkseen tuettaessa kapinallisia Syyriassa. Haluaisin kysyä komissiolta ja neuvostolta. Tehän olette tehneet päätöksen siitä, että 27.5. keskeytettiin asevientikielto. Mitkä jäsenvaltiot vievät aseita Syyriaan? Kiitoksia edustaja Tussas ja lopuksi neuvostosta herra Leskevicius olkaa hyvä, päättää tämän keskustelun. Madame la haute représentante qui vous a mandaté pour prendre la parole. Uh, uh, Kiitoksia rouva puhemies. Todellakin puhun nyt korkean edustajan puolesta. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat esittäneet huomioita ja ehdotuksia. Olen varma, että kaikki nämä puheenvuorot ovat hyödyllisiä pohdinnassa, kun kollegamme työryhmässä tarkastelevat aseiden vientiasioita ja pyrkivät uudistamaan äh, tätä yhteisen kannan täytäntöönpanoa edelleen. Kiittäisin edustaja Hauittia siitä, että hän toi kriteerikysymyksen esiin. Kriteerit 7 ja 8 yhteisessä kannassa liittyen kansallisen laajaan arviointiin, jota jäsenmaat harjoittavat. Tämän lisäksi kriteeri kaksi ihmisoikeuskysymys on jo erittäin laaja. Nyt haluaisin vielä sanoa, että neuvoston yhteinen kanta, kuten monet puhujat mainitsivat, on vaikuttanut erittäin paljon aseiden vientikontrolloinnin kehittämiseen jäsenmaissa. Kontrollointi on nyt läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa, ja tämän päivän keskustelu on jälleen uusi osoitus tästä. Samaan aikaan kaikki arvioinnit täytäntöönpanosta Euroopan unionin jäsenmaissa täytyy tehdä, kuten yhteinen kanta kuvaa. Yhteinen kanta on puitteisto eurooppalaisella tasolla – ainutlaatuinen ja se kattaa ajatuksen tiedon vaihdosta Euroopan unionin jäsenmaiden välillä. Se ei kuitenkaan luo aseiden vienille eurooppalaista yhteistä lisenssiä, ja tämän vuoksi asekauppakontrolli on jokaisen jäsenmaan oman harkinnan alaista. Yhtenäistäminen ja harmonisointi aseiden viennin alalla nojaa joukkopainostuksen jäsenmaiden välillä sekä tietojen vaihtoon. Tämän lisäksi jäsenmaat voivat joutua vastuuseen läpinäkyvyysmekanismin ansiosta. Läpinäkyvyysmekanismi on mukana yhteisessä kannassa. Parantamisen varaa on yhä olemassa ja tämän vuoksi prosessi jatkuu, mutta meidän tulisi olla myöskin ylpeitä siitä, mitä olemme saaneet aikaan ja ylpeitä siitä esimerkistä, jota osoitamme Euroopan unionin ulkopuolisille maille. Meillä ei ole syytä hävetä globaalilla kentällä. Euroopan unioni on ollut ensimmäisiä ajamassa läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta globaalissa asekaupassa ja sillä on ollut hyvin kehittävä rooli neuvotteluissa asekauppasopimuksissa. YK on puitteissa. New Yorkin sopimus on erittäin vahva väline, joka tulee parantamaan aseellisissa konflikteissa uhattuin olevien ihmisten asemaa. Tämä sopimus myöskin voi potentiaalisesti luoda tasapainoisen pelikentän, jolla kaikki aseiden viejät, eivät vain Euroopan unionin jäsenet, pelaavat samoilla selkeillä läpinäkyvillä säännöillä. Tämä tulee lopulta vaikuttamaan reiluun kauppaan ja toimintatapaan tällä hyvin arkaluontoisella kaupan alalla. Kiitoksia. Kiitos arvoisa ministeri. Keskustelu tästä on päättynyt ja äänestämme huomenna tästä kello 12. Seuraavaksi esitylistalla käsittelemme Moreiran mietintöjen makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Georgialle. Annan puheenvuoron esittelijälle herra Moreiralle.